artiklan 70a mukainen menettelytapa, te tunnette tämän uuden menettelytavan, siitähän minä olen ilmoittanut, eli kyse on ensimmäisen käsittelyn aikana tehdyistä päätöksistä. Tätä käytetään nyt ensimmäistä kertaa ja Libe-valiokunta on tehnyt oman ehdotuksensa tähän päätöksen liittyen ja määräajan umpeutuessa Yhtään ehdotusta ei ole esitetty, joten artiklan 70a mukaiset ehdotukset ja päätökset hyväksytään ja ne julkaistaan myöhemmin näissä hyväksytyissä teksteissä. Nyt siirrytään esityslistalla kohtaan EUn ja Irakin väliseen kumppanuus- ja yhteistyöhön.